vaalien mukaisesti artiklan 4, 1 ja 4 kohdat, mikä käsittelee vapaita paikkoja. Alden ryhmä on ilmoittanut minulle, että herra Johannes Cornelis Baalen, van Baalen on nimetty parlamenttien väliseen valtuuskuntaan Afganistanin suhteen. Ja hän on siis herra Karl Haglundin sijaisena Onko tähän huomautettavaa? Ei, joten nämä asiat on näin päätetty.